kommenttejaan eh, mahdollisuudesta lisätä kauppaa LDC-maiden ja Euroopan unionin välillä. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitoksia, hyvä ministeri. Meillä on useampia päätöslauselmia tästä. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys järjestetään huomenna kello 12. Seuraava asia esityslistalla ovat neuvoston ja komission julkilausumat Islantia koskevasta edistyskertomuksesta vuodelta 2010. Siirrymme nyt Islantiin ja annan neuvostolle hetken aikaa järjestäytyä uudelleen tuonne penkeille. Is this a request for catch the eye? Is that what you're doing? Okay, 519. Okay. Uh, like I said, I... Kuten sanoin, nyt meillä on Islantia koskeva edistymiskertomus 2010 neuvoston puolesta. Edustaja Giori, viisi minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitos puhemies igen nagyra értékelem az Arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet, minä pidän Euroopan parlamentin myönteistä ja rakentavaa roolia erittäin tärkeänä. Tässä valmistelevassa vaiheessa ja myöskin, myöskin liittymisneuvotteluissa 17. kesäkuuta Eurooppa-neuvosto yksimielisesti hyväksyi Islannille ehdokasmaan statuksen. Ensimmäinen eh, ministeritason kokous pidettiin 27. Eh, heinäkuuta 2010 ja marraskuussa 2011 alkoi arviointiprosessi. Tämä prosessi jatkuu suunnitelmien mukaan. Seuraava Konferenssi on suunnitteilla 27. kesäkuuta. Tällä tavoin voimme tarkastella saavutettuja tuloksia ja toivottavasti voimme avata mahdollisimman monta lukua. Meillä on useita kysymyksiä, jotka ovat erittäin tärkeitä. Niitä haluaisin nyt tässä yksitellen käsitellä teidän lausunto luonnoksenne myöskin käsittelee näitä asioita. Edistyskertomuksessaan komissio on huomioinut että Islanti täyttää jäsenyyden poliittiset kriisit, eh, kriteerit ja talouskriisistä huolimatta. Toivomme kovasti, että tämä maa pystyy ryhtymään toimenpiteisiin, joita tarvitaan liittymiskriteerien saavuttamiseksi. 14. joulukuuta 2010 Neuvosto korosti, että Islannissa on toiminut jo pitkään vahva demokratia, sillä on vahvat instituutiot ja hyvät suhteet EU-hun. Neuvosto myös huomioi, että Islanti on valmistautunut hyvin yhteisön säädöstön käyttöönottoon ja tämä johtuu siitä, että Islanti on Euroopan talousalueen jäsen. Islannilla on toimiva markkinatalous ja keskipitkällä aikavälillä maa voi ähm, äh, pysyä sisämarkkinoiden kilpailun tasolla. Neuvosto muistutti siitä, että on tarpeen, että äh, neuvottelujen edistyminen riippuu siitä, Hyväksyykö maa neuvoston päätelmät 17. heinäkuuta 2010 ja voiko, se poistaa vielä olemassa olevat puutteet? Neuvosto muistuttaa vielä siitä, että neuvotteluissa sopimuspohja Islannin ja EUn välillä on vieläkin etäsopimus. Islanti on viime vuosina ollut hyvin rakentava kumppani EUlle myöskin Schengenin alueella. Islanti on saanut aikaan hyviä tuloksia yhteisen lainsäädännön käyttöönotossa ja neuvosto rohkaisi Islantia jatkamaan toimintaansa tällä saralla. Meillä on kattava kuva saavutetuista tuloksista ja vielä ähm, tehtävistä toimenpiteistä. Meillä on yhteinen sitoumus. Meidän täytyy olla avoimia sekä Islannin kansalaisille että EUn kansalaisille. Unkarin puheenjohtajakaudella on vielä hyvin paljon tehtävää. On itsestään selvää, että luotamme siihen, että saamme kaikkien jäsenvaltion ja komission ja Euroopan parlamentin tuen. Meidän täytyy jatkaa toimintaamme ja vielä tällä vuosipuoliskolla edistää tätä liittymisprosessia. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Islannin liittyminen voi olla menestystarina ja että maan liittyminen antaisi koko liittymisprosessille lisää vauhtia. Me tarvitsemme vahvaa Eurooppaa ja jokainen edistysaskel on tärkeä tässä yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt komission puolesta komission jäsen Fyle. Uh, Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet. Keskustelu Islannista ja seuraavat askeleet sen liittymisprosessissa tänään on hyvin tervetullut Haluan tukea parlamenttia sen tuesta Islannin jäsenyyden suhteen ja onnitella esittelijää hyvästä mietinnöstä. Euroopan parlamentin päätöslauselma, josta keskustelemme, on hyödyllinen panos tässä prosessissa. Se välittää oikean viestin Islannille oikeaan aikaan. Islannin arviointi, kun ajatellaan Akiin noudattamista ja screening-arviointia on hyvällä tolalla marraskuusta 2010 lähtien 24 lukua on ollut keskusteluissa ja 23 kahdenvälistä arviointia on saatu päätökseen mukaan luettuna kalastus, maatalous, ympäristö, aluepolitiikka ja rahoituspalvelut. Screening-arviointi on hyvin tärkeä tekninen prosessi ja kokoukset ovat jo tunnistaneet tiettyjä herkkiä aiheita ja haasteita ydinluvuissa, esimerkiksi maataloudessa, ympäristössä ja kalataloudessa. Tämä vaihe neuvotteluprosessissa saadaan päätökseen heinäkuuhun mennessä. Voin vahvistaa, että oletamme varsinaisten neuvottelujen alkavan Unkarin puheenjohtajuuskauden loppupuolella, kun tietyt luvut avataan konferenssissa 27. kesäkuuta. Tämä on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa oleva aikataulu ja kaikki osapuolet ovat sitoutuneita etenemiseen. Komissio on valmis ottamaan Islannin erityispiirteet ja odotukset huomioon olemassa olevan lähestymistavan mukaisesti ja turvaamaan täysin unionin periaatteet ja säännöt. Näin ollen pyrimme tekemään työtä avoimessa ja rakentavassa hengessä niin, että löydämme ratkaisuja, jotka ovat molempien osapuolten hyväksyttävissä tavalla, joka korostaa sitä yhteistyön tasoa, joka meillä on EUn ja Islannin viranomaisten välillä. Aivan niin kuin muidenkin liittymisten suhteen voimme olettaa, että aina tehtävämme ei ole helppo, mutta luotamme siihen, että Islannin kanssa olemme päässeet menestyksekkäälle tielle. Ice Save-tapauksesta puheen ollen ja päätöslauselmaan viitaten komission pitää tervetulleena nopea asian ratkaisua kaikkien osapuolten edun kannalta. Talouden näkökulmasta äh, pankki- ja finanssipolitiikan konsolidoituminen Islannissa IMFn e ohjelman mukaisesti on ollut huomattavaa. Sopeutusohjelma on tolallaan ja hallitus on sitoutunut konsolidointiin. Velan uudelleen järjestely auttaa vahvistamaan talouden elpymistä. Hallitus työstää strategiaa, jolla voitaisiin vaiheittain poistaa pääomarajoitteet. Tämä johtaa parempaan liiketoimintaympäristöön. Lyhyesti voi mainita myös liittymistä valmistelevan tuen toimet, joita me käytämme – Meillä on kokonaisuudessaan 28 miljoonan euron potti, joka on seuraaville kolmille vuodelle merkitty, jolla voidaan vahvistaa hallinnollista kykyä ja valmistaa Islantia rakennerahastojen hallinnointiin. Hyvää edistystä on saatu aikaiseksi kansallisen IPA-ohjelman täytäntöönpanossa ja tietyt toimet ovat jo alkaneet TAIEX-ohjelman puitteissa. Voin täysin yhtyä näkemykseenne siitä, että me tarvitsemme julkista keskustelua EU-jäsenyydestä, joka pohjautuu faktoille. Sillä voi olla merkittävä rooli niin, että lisätään ymmärtämystä unionin politiikoista ja toimista ja autetaan myös myyttien haiduttamisessa. Lisäksi pidän tervetulleena sitä, että Islannin viranomaiset ovat aloittaneet hyvin laajat tiedotuskampanjat. On rohkaisevaa, kun havaitsemme, että Islannin julkinen mielipide on parantunut huomattavasti, kun ajatellaan EU-myönteisyyttä. Liittyminen sinällään on nyt myönteisemmin nähty vaihtoehto ja koko EU nähdään myönteisemmässä valossa. Komissio jatkaa tiedotustoimintaansa niin, että saamme aikaiseksi julkista keskustelua. EUn Tiedotustoimisto Reikävikissä toimii täysin ja on mukana tiedotustoiminnassa ja EUn tiedotuspistekin on jo suunnitteilla. Puhemies, hyvät jäsenet, odotan kovasti sitä nyt kun arviointi on jo loppuvaiheissa, että saamme nämä merkittävät luvut päätökseen Isonin kanssa. Nyt poliittisten ryhmien puolesta ensin puolitoista minuuttia. Edustaja Prede EPP-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää Eh, komission ja neuvoston edustajia läsnäolosta ja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Minulla on ollut ilo tehdä hyvää yhteistyötä näiden molempien elinten kanssa. Haluaisin kiittää myös eh, tästä julkilausumasta. Jotakin kuukausia sitten aloitettiin liittymismenettely Islannin kanssa. Tuolla niin EUlla oli ensinnäkin poliittiset kriteerit ja tässä mielessä Islannilla on vahva demokraattinen perinne Lisäksi edistystä on viime kuukausina tapahtunut liittyen tuomioistuimen, tuomiojärjestelmän ja riippumattomuuteen ja oikeusministerin valtaan määrittää nimittäin tuomi, tuomarit. Sitten taloudellisista kriteereistä Itän jäsenenä Islanti jo toteuttaa ja täyttää suurin osan ehdoista. iSafe kauppauksen osalta kyselyiden mukaan väestö aikoo tukea äh, kansanäänestyksestä äh, myös liittymisen liittyviä kysymyksiä sitten. Islannin EU-liittyminen on ainutlaatuinen tilaisuus parantaa läsnäolo jäämerellä ja jäämeren neuvostossa, arktisessa neuvostossa myös se julkinen mielipide on erittäin keskeinen niin, että liittymismenettely on, päättyisi menestykseen. Tästä syystä on tärkeää tui, tukea Reykjavikia, jotta se saisi aikaan julkista keskustelua ja saataisiin kaikki osapuolet mukaan, niin julkinen, julkisen mielipideen tuki on tärkeää tässä prosessissa. Edustaja Sassoli, sosialistista ja demokraattista, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Huominen äänestys on vaiheesta, jotka tulevat johtamaan pian Islannin liittymisen EU-hun. EU, kuten Preda sanoi, on saavuttanut merkittävää edistystä. Mark mainitsi niistä muutamia on vahvistettu tuomarikunnan riippumattomuutta, kuten sanottiin, on annettu erityisen tutkimusvaliokunnan tehtäväksi analysoida niitä prosesseja, jotka johtivat pankkijärjestelmän romahtamiseen Islannissa. Edelleen on luotu parlamentaarinen valiokunta, joka on sekavaliokunta, siinä on Euroopan unioni mukana ja siellä käsitellään liittymistä euroalueeseen. Edelleen saatu lisää kokemusta uusiutuvien energioiden alalta. iSafe-kysymys, joka on hankala, on edelleen avoin. Lauantaina järjestetään kansanäänestys, jossa islantilaiset ottavat sen kantaa kuitenkin tästä siis keskustellaan, mutta olen sitä mieltä, että sillä on suurta demokraattista arvoa näin Islannin väestökin vastuullistetaan ja tehdään osapuoleksi tässä näissä vaikeissa neuvotteluissa mikäli kansan, niin ennen, ennenkin kansanäänestystä ja hallitus on hakenut välineitä, joilla se pyrkisi selvittämään islantilaisille merkityksen kuinka merkittävää on palauttaa Iso-Britannian muille nämä hengen korvaukset. On myös tärkeää, ettei aiheuteta liikaa paineita. Se voitaisiin aiheuttaa Islannin yhteiskunnan sulkeutumista kalastuksesta ja maataloudesta. Uskon, että Euroopan unionin ja Islannin olisi löydettävä hyvä ratkaisu niin, että voidaan pitää kiinni perussopimuksen kriteereistä, joita voidaan säilyttää Islannin eh, talous, e- ekosysteemit ja luonteenomaiset piirteet. Islannin liittyminen Euroopan unioniin merkitsee sitä, että EU laajenisi aivan tuonne pohjois alueelle. Siitä on poliittisia, taloudellisia, ympäristöllisiä ja tieteellisiä myönteisiä seurauksia. Näin 60 vuoden jälkeen Euroopan unioni osoittaa, että sillä on vielä vieläkin merkittävästi viehätysvoimaa. Kiitoksia. Edustaja Gallagher, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen, kun kuulin komission jäseniltä, että screenin arviointi on saanut, saatu päätöksen oletusten mukaisesti. Islanti EEAn jäsenenä on ollut suuressa etulöntiasemassa, kun se on jo hyväksynyt suuren osan yhteisön lainsäädännöstä. 65 prosenttia tiedustelujen mukaan islantilaisista haluaa neuvottelujen jatkuvan. Käydän, käytän omaa asemaani hyväksi ja kehotan islantilaisia toimimaan niin, että he hyväksyvät lopputuloksen vasta sitten, kun, kun saavat neuvottelutuloksen tietoonsa. EUn, Islanti, eh, sekavaliokunnan kokous järjestetään Reykjavikissa 26. ja 7. Eh, päivä. Se perustettiin viime vuonna ja toivottavasti vuoropuhelu eh, ei kestä liian pitkään. Täytyy todeta puhemies, että olen pettynyt siitä, että rannikkovaltiot eivät päässeet Oslossa yksimielisyyteen. On keskeistä, että sopimukseen päästään ja me emme kestä yhtä miljoonaa tonnia makrillia, kun samaan aikaan todetaan, että tieteelliset neuvot ovat toisenlaisia. Vihreän ryhmän puolesta edustaja Tarant, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies pieni maa aiheuttaa EUlle aina paljon päänvaivaa, kun se haluaa liittyä. Ja Islannin aiheuttaman päänvaivan tiedämme, kalastusympäristö e, ja mitä komissio on ja sen muutenkin mainitsi, mutta meillä on resepti tähän. Hän, e, se olisi tervetulon henki, koska pieniä maita on kohdeltava hellästi. Herra Tanokin lähestymistapa tapa siihen, mitä Islanti tekee ja ei, on yleensä hyvä, mutta tällä kerralla minä ja minun ryhmämme todella vastustamme näitä tarkistuksia ja toivoisimme, että huomiseen mennessä löydätte kompromissin. Ja me jo pyysimme kuusi lisää tuolia ja yhden lisäkopin tulkeille. Kiitoksia puhemies. E puhemies, ECR-ryhmä täysin tukee Islannin liittymistä EU-hun, vaikkakin päätös kuuluu täysin Islannille ja kansanäänestykselle. Islanti on pieni, vakaa, varo, varakas demokratia, se on Naton ja Euroopan neuvoston jäsen. Sen talous riippuu pitkälti kalataloudesta, vaikkakin sillä on ollut melkoisia seikkailuita rahoitusmarkkinoilla. Se on tehnyt, EU on tehnyt huomattavia myönnytyksiä, joutuu tekemään myönnytyksiä kalataloudessa. Toivottavasti isolla Britannialla ja muilla voisi olla mahdollisuus saada aikaiseksi yhteisen maatalouspolitiikkaan huomattavia uutoksia tässä yhteydessä. Valanpyynnin suhteen en minä pidä kukkotappeluista enkä härkätaisteluista. Ja joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa nekin sallitaan kansallisen kulttuurin nimissä. Jos Islanti liittyy EU-hun, niin täytyy henkilökohtaisen näkemykseni mukaisesti sallia valanpyynti, jos niin vaaditaan. Islannin täytyy sitoutua maksamaan Hollannille ja Isolle Britannialle ISAVE-velkansa. Kun ajatellaan kansanäänestystä Islannissa, niin tämä voi todellakin olla este niin sille, että Iso-Britannian hallitus voisi tukea jäsenyyttä. Campbell, Edustaja Campbell, yksi minuutti. Puhemies, Isossa Britannissa ensimmäinen päivä huhtikautta on aprillipäivä ja ihmiset eh, huijaavat toisiaan. Nyt kun jotkut sanovat, että Islanti on oikealla kurssilla siir- liittyäkseen EU-hun ensi vuonna, niin minä luulen, että tämä on aprillipila, koska eh, tutkimus osoittaa, että 64 prosenttia islantilaista haluaa eh, olla itse riippumattomia ja vain 20 prosenttia haluaa jatkaa liittymisprosenttia ja jopa yrityksistä yli 60 prosenttia vastustaa. Jotkut sanovat, että Islanti haluaa euron turvaa. Sekin on aprillipila. Jopa Portugalin omat pankit eivät halua ostaa enää portugalaisia joukkovelkakirjoja. Islanti ei myöskään halua luopua kalastusalueistaan ja liittyä hirveään EUn kalastuspolitiikkaan, eikä se myöskään halua luopua tuhansien vuosien demokratiastaan. Kiitoksia. Thank you very much. I got a little confused with the April Fool's. Kiitoksia. Tämä aprilipila-asia minua nyt hiukan hämäsi. Tänään on kuudes päivä äh, huhtikuuta. Tarkistin tämän vielä, mutta tietysti aprillipiloja voi varmaan järjestää minä tahansa päivänä. Edustaja Griffin, yksi minuutti. Puhemies, niin kuin täällä on varsin yleistä, niin ei tämä keskustelu juurikaan liity realiteetteihin eikä demokratiaan. Monet puhuvat ikään kuin Islanti vedettäisiin euron mustaan aukkoon ja se olisi jo lukkoon lyöty. Tiedustelut osoittavat, että jotka haluavat pitää kiinni itsenäisyydestä, niin heitä on enemmän kuin eurofiilejä suhdeluku on kahden suhde yhteen. 75 prosenttia islantilaisista ei luota EU-hun viisasta kyllä. Ainut puolue, joka kannattaa jäsenyyttä, on nyt romahtanut 18 prosenttiin 30. Sama koskee Eurooppaan. Elitit liittyvät federalismin ja EUn kannalle. Kansa haluaa vapautta ja itsenäisyyttä. Tällainen epäsuhta on vallankumouksen siemen. Rahoitustilanne, kun ajatellaan euron pakkopaitaa, on varmasti fataali utopialle. Islanti ja kansakunnat, jotka ovat mukana tässä hankkeessa, vihdoin ja viimein vapautuvat. Svensson, ja Edustaja Svensson, puolitoista minuuttia. Befolkningsmässigt sett 300 000 invånare ungefär. Kiitoksia puhemies. 300 000 miljoonaa henkilöä asuu tuossa suuressa maassa. Islannilla on demokraattinen perinne ja huomattavaa kulttuuria. Voidaan myös osoittaa, että siellä on ollut pitkään sairausvakuutusjärjestelmää. Voidaan osoittaa, että on aivan selvää, että voidaan puhua 2000-luvun talouden ylilyönneistä, mutta niin on käynyt muuallakin, ei vain Islannissa. Tällainen pieni, pieni maa, jossa asuu 300 000 henkeä, sillä on ollut nyt vaikeuksia. Hallinnossa on tehty virheitä. Puhumme Sari-valtiosta vaikealla alueella. Ymmärrän oikein hyvin, että, että kalastus on islantilaisille tärkeää. Se on aivan luonnollista. Sen ansiosta sukupolvesta toiseen islantilaiset ovat selviytyneet tuolla alueella, kun puhutaan todella pienestä maasta jo johon ei pitäisi mitään Big Brother-systeemiä soveltaa. On aivan selvää, että islantilaisten on tarkasteltava asioita omasta näkökulmastaan, niin he kyllä varmasti pärjäävät paremmin kuin monet jäsenvaltiot, kun ajatellaan niitä ongelmia, joihin he ovat joutuneet. Paljon on esitetty myös vääriä tietoja. Sitten on myös Norja lähentyy, voi voidaan ottaa Islanti vastaan, niin Islanti tuo EUlle lisää elinvoimaa. Thank you, Mr. Pre- Edustaja Styler, yksin on. Kiitoksia tämä päätöslauselmaesitys on tasapainoinen ja ottaa huomioon kaikki edistyskertomuksen aspektit. Nämä 32 lukua, joita on käsitelty, niiden myötä Islanti etenee nopeasti ja täyttää pian kriteerit liittyä EU-hun. Erityisvaliokunnan, tutkimusvaliokunnan tut- tutkimus pankkijärjestelmän romahtamisesta on tarpeen. Ehkä EU ja sen jäsenvaltiot voisivat kopioida Islannin järkevän toimintatavan. Kaksi asiaa, jotka haluan nostaa esille, ISAFE ja Makrilli. Tämän viikon lopulla järjestettävä kansanäänestys toivottavasti päättää tämän saakan. Olen kyllä pahoillani, että toinen kansanäänestys on järjestettävä monien neuvottelun jälkeen, sen jälkeen kun Altingi eh, Islannin parlamentti tämän hyväksyi. Eh, Makrillin yksipuolinen kiintiöiden eh, lisääminen ilman keskustelua oli lyhytnäköistä. Kalastuskysymysten ratkaiseminen on tarpeen, jotta liittymisneuvottelut voivat onnistua. Lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että se, yhteisparlamentaarinen valiokunta menee Islantiin huhtikuun lopulla ja haluaisin toivottaa heille hyvää matkaa. President, President, Puhemies, olen iloinen kuullessani, että Suurin osa islantilaisista sanoo, että heillä ei ole aikomustakaan liittyä EU-hun. Aivan suoraan sanottuna, miksi me haluaisimme heidän liittyvän? Mitä he toisivat eurooppalaisen klubiimme. Heidän taloutensa on romahtanut, pankit ovat epäonnistuneet ja tulivuorikin sulki ilmatilamme yhdeksäksi päiväksi ja kuka tietää milloin se tapahtuu jälleen ja nyt vielä makrillitkin viedään. 2005 makrillia Islanti kalasti valtavat summat ja nyt sitten satoja tuhansia tonneja se aikoo kalastaa. Mikä, mitä kestävää kalastus, kalakantojen hallinnointia tämä on? He puhuvat aina kestävästä kalataloudesta ja sitten naureskelevat kulman takana kala, yhteisen kala, kalastuspolitiikalle. Tämähän on rikollista. Tämä on lähestulkoon laitonta kalastusta, eikä heitä pidä missään nimessä kutsua EU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 Ajattelen erityisesti neuvotteluita, jotka epäonnistuivat Färsaarten, Islannin ja EUn välillä. Makrellikiintiö jakautuu kaikkien rannikkovaltojen kesken. 2010 vuodesta lähtien Islanti on pyytänyt korkeampia kiintiöitä. Géographique Makrillin esiintymisalue pienenee vain pienenemistään ilmaston lämpimisen vuoksi. Tämä on erittäin suuri huoli. Vuonna 2010 kiintiötä kasvatettiin 110 prosentilla ja tuo päätös on sellainen, että emme voi hyväksyä, koska tämä on yksipuolinen päätös, joka rankaisee Euroopan unionin kalastajia. Ja tämä pitäisi ottaa esiin silloin, kun Israelin kanssa neuvotellaan sen jäsenyydestä. Tällaiset yksipuoliset toimet nopeasti johtavat konfliktiin Euroopan unionin kanssa. Islannin tehtävä on mukautua meidän kalastuspolitiikkaamme eikä toisinpäin. Uskon, että Islannilla on tässä nyt on vaarallisia pelin elkeitä. Meidän pitäisi varmistaa tai vaatia, että Isra- Islanti toimii tässä realistisemmin. Makrilikanta on vaarassa ja tämä on, olisi erittäin ikävää meidän kaikkien kannalta. Islanti täytyy vaatia enemmän joustavuutta ja vastuuntuntoa neuvottelussa ja myöskin lisää avoimuutta keskustelussa. Kiitoksia. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Τέσσερις ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Κοσλόσκι. Για ένα λεπτό hyvä. Puhemies, haluan onnitella Islantia tästä hakija-aseman maan hakijastatuksesta komission tiedonannon mukaisesti. Islanti on valmistautunut hyvin ja se on myös aikataulun mukainen, mutta täytyy muistaa, että jäsenyysehto on hallituksen ja muun väestön sitoutuminen siihen. Adekvaatti informaatio äh, suurelle yleisölle on äh, avainasia myös Islannin EU-jäsenyyden kannalta. Puolan kokemus on osoittanut, että ei pelkästään laajat hallituksen ja median kampanjat ovat olleet tärkeitä, vaan myös kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisen yhteistyön ponnistelut. Sama koskee alueellista yhteistyötä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Luhan. Olkaa hyvä. Domnule președinte, domnule comisar, după cum Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, parlamentin valtuuskunta on saanut käydä Islannissa ja Islanti on käyttänyt paljon varoja kehitykseen, koulutukseen ja tutkimukseen ja, ja onnittelen tästä tuesta Islannin valtiota ja onnittelen sitä, miten mainion strategian se on saanut hyväksyttyä vuoteen 2020 mennessä. Niissä korostetaan nimenomaan juuri näiden äsken mainitsemieni alueiden tavoitteiden täyttämistä. Islannin liittyminen Euroopan unioniin olisi hyvä asia ja se auttaisi tietysti Islantia, varsinkin nyt kun se on saavuttanut taloudellista tasapainoa ja Islannin, Islannin myötä unionista tulisi arktisessa politiikassa merkittävämpi rooli, ro, tekijä ja myös tuossa energiapolitiikassa. Meidän täytyy siis nyt kiinnittää huomiota myös tuohon yhteiskunnalliseen keskusteluun e-, Euroopan unionin sisällä ja Islannissa ja kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamiseen tähän neuvotteluun. Tietysti Islanti odottaa neuvottelujen kanta, lopullista tulosta mitä pikimmin. Kiitoksia

Islannin raportissa otettava huomioon monia asioita. Se on demokraattinen äh, maa, siinä on noudattaa ihmisoikeuksia. Islanti on vapakauppa-alueen jäsen ja se on täysin äh, äh, meidän lainsäädäntömme tasolla verrattuna moniin muihin maihin. Se on johtoasemassa, se on etusijassa. Islanti on markkinatalous ja, ja kuitenkin finanssisektorilla on ollut pulmia. Ja pankkijärjestelmässä on myös pulmia. Tämä tilanne paranee, mutta hitaasti. E, samaan aikaan siellä huomataan työttömyyden laskasvavan. Pidän hyvänä Islannin päätöstä vahvistaa sen e, e, oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Islanti on mennyt eteenpäin koulutus- ja kulttuuriasioissa ja se on sopusoinnut se EU-standardien kanssa – ja ovat mukana monissa ohjelmissa, kuten Erasmus Mundus, ja uskon, että tämä on vakaa demokratia ja vakaat instituutiot. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Fyyle, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon puhemies arvoisat parlamentin jäsenet. Tämänpäiväinen keskustelu on osoittautunut erittäin hyödylliseksi ja nyt on puhuttu niistä askeleista, joita Israelin täytyy vielä ottaa, jotta liittymisneuvottelut saadaan menestyksekkääseen päätökseen. Päätösosama tekstissä, josta tänään keskustellaan, pohditaan komission tekemää edistyskertomusta viime vuodelta. Islanti on edistynyt jo pitkälle ja hyvin paljon edistystä on tapahtunut. Siitä huolimatta vielä paljon työtä on tekemättä joidenkin seikkojen suhteen. Jotkut teistä mainitsivat makrelikysymykseen. Tämä liittyy lähinnä makrelikannan hallinnointiin tai hoitoon Koillis-Atlantilla ja niihin huoliin, joita rannikkovaltiolla on ollut. Haluaisin tässä yhteydessä esittää seuraavan lausuman. lausuman. Olemme pettyneitä siihen, että viimeisimmät keskustelut asiassa eivät ole tuottaneet tulosta. Näkemyserot ovat edelleenkin suuret, varsinkin Euroopan unionin ja Norjan välillä yhtäältä ja toisaalta Färsaarten ja Islannin välillä toisaalta. Nämä kiistelevät omista osuuksistaan. Kalakannan kestävyys on erittäin tärkeä kysymys kalastusteollisuuden kannalta. Komissio tulee jatkossakin tarkastelemaan kaikkia mahdollisia keinoja, joilla voitaisiin saada aikaan tasapainoinen ratkaisu rannikkovaltioiden, rannikkovaltioiden kannalta makrillikannan suhteen puhemies, jäsenet. Islannilla on edessä nyt ratkaiseva hetki. Sen vauhti kohti Euroopan unionia riippuu maan omasta päättäväisyydestä. Suhtaudun myönteisesti siihen skenaarioon, että sekä Islannin kansan ponnisteluiden kautta ja yhteistyön kautta Islanti vielä pääsee unionin jäseneksi. Thank you very much, Commissioner. Uh, Kiitoksia, komissaari. Georgi. Ruba Kiiri, neuvoston puolesta viisi minuuttia. Kiitoksia puhemies ja arvoisa naiset ja herrat, hyvin paljon kiitoksia tästä kiinnostavasta keskustelusta. Te esititte neljä kysymystä. Ja nämä kysymykset ovat vahvistaneet, että komissio on halunnut ja suhtautunut kysymykseen äh, todella tarkkaan ja huolellisesti. Tuoreimmassa EUn ja Islannin yhteiskokouksessa olemme saaneet tietoa suoraan Islannin viranomaisilta. Ei ollut kyseenalaista, että maataloudessa ja kalastuksessa on vielä mielipideeroja ja näillä sektoreilla tilanne on vielä varsin vaikea, mutta minä olen luottavainen sen suhteen, että komissio pystyy käsittelemään nämä asiat läpinäkyvällä tavalla ja olen niin ikään vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentin jäsenet, jäsenet ovat aina, tulevat aina saamaan tarvittavat tiedot. Keskustelun mittaan kukaan ei ole epäillyt sitä, että etteikö Islanti olisi maa, jossa on demokraattiset instituutiot, jossa on demokraattinen poliittinen kulttuuri, sen me olemme kaikki tunnustaneet. Ja olen niin ikään vakuuttunut siitä, että islantilaiset ovat tekevät vastuullisen päätöksen siitä, haluavatko he liittyä Euroopan unioniin. Se on heidän asiansa ja me emme saa siihen sekaantua. Meidän tehtävämme on siinä, että me mahdollistamme jäsenyyden. Kiitoksia. Thank you, Madam Minister. Έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Kiitokset, hyvät